käsittelee teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvontaa. Esittelemme on Jürgen Kreutzmann. Ja kuten tapamme on, tavalla tarkoitan tärkeää periaatetta silloin, kun meillä on uusi asia käsittelyssä. Pyydämme komissiota esittelemään meille vaikutusarviota, joka on heidän tapansa kertoa meille lainsäädännön takana oleva strateginen ajattelu, vaihtoehdot, joita he ovat harkinneet. Ja yleensä tämä on ottanut meitä kovasti. Sanotaan meille lisää näkemystä ja helpottanut sitten prosessia. Yleisen lisäksi muistuttaisin kaikki takia sitä, että tämä kokous menee livenä verkkoon. Ja tietääkseni verkkoseuraajat kykenevät myös näkemään tämän PowerPoint-esityksen. En pysty tarkistamaan tätä, mutta näin uskoisin. Muistuttaisin teitä myös siitä, että meillä on tällainen online-uutislehdykkö, Himko valiokunnan lehti, joka julkaistaan joka kokousta varten, jos siinä on jokaisen kokouksen esityslista ja jotain muuta asiaa aina. Ja jos verkkokuljet haluavat tästä kopion, niin he voivat lähettää meille sähköpostia asiasta. Meillä on myöskin 2009 vuosikertomuksemme. Täällä on useampi kopio, voitte napata sen tuosta. Siinä iltapäivän mainokset. Ja nyt pyydän komissiota pitämään esityksensä. Herra Kastrisenjakis, toivottavasti ensin sen oikein. Olemme tavanneet aikaisemminkin. Ja Rova Ederi esittävät tämän meille. Annan heille puheenvuoron esitystä varten. Sitten herra Kreutzmann puhuu ja täällä on joukko varjoesittelijöitä, jotka estävät kysymyksiä. Charles de Meuse, Ryle ja minä itse. Okei. Okay. DG Taksud pitää esityksen. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Teollis- tekijänoikeuksien suojelu on välttämätöntä EUn tietoa yhteiskunnan luomiseksi sojaa ei ole ilman täytäntöönpanoa. Ja tämän takia komissio on tehnyt ehdotuksensa immateriaalioikeuksien tullivalvonnasta. Minä puhun ensin ja Rava Sederi keskittyy ehdotukseen sinänsä. Mitä IPR rikkoviin tavaravirtoihin tulee. tulee rooli on ratkaiseva, koska tullit kykenevät pidättää tuotteita, joita epäillään intellektuaalisen omaisuuden rikkomuksista. Ja tämä mahdollistaa sen, että tavaravirta pysähtyy ennen kuin tuomioistuimet esimerkiksi päättävät rikkomuksesta, kun IPR rikkovia tuotteita on tullut EUn alueelle, on vaikeaa ja kallista keskeyttänyt yhden kulkua. On epäilyttäviä tuotteita ja tulliin yksi juridinen toimi voi pysäyttää koko lähetyksen. 2010 EU-tullit puuttuivat noin 80 000 epäilyttävään lähetykseen, jossa oli yli 100 miljoonaa artikkelia. Tämä on lähes tuplat siitä, mitä 2009. 200 interventiota per päivä. Eri raporteissa käytetään erilaista dataa IP-rikkomusten volyymista ja määrästä on, ja se ei ole kovinkaan luotettavaa. Kuitenkin vaikuttaa sille, että ilmiö on nousussa. Väärännökset ja internet kauppa luovat uusia haasteita. Äh, IPRn tullivalvonnan ensimmäinen määräys on vuodelta 26, 94 ja 2003. Sitä on tarkasteltu uudelleen ja komissio ehdottaa, että nykylainsäädäntö korvataan uudella asetuksella. Tämä liittyy siihen, että neuvosto 2008 pyysi komissiota arvioimaan uudelleen nykylainsäädäntöä ja ehdottamaan parannuksia intellektuaalisen omaisuuden toimintaohjelmassa 2009 komissio ja neuvosto, komissio ja neuvosto identifioivat useampia alueita, joilla arvioida yksinkertaiset menettelyt, pienet lähetykset, tuotteiden tuhoaminen, säilytyskulut, tilastojen kerääminen, oikeuksien omistajien elektroninen tietojärjestelmä – ja tullivalvonnan alan määrittely. Näihin liittyi julkinen kuuleminen, jonka komissio piti vuonna 2010. Ja eri osapuolten näkemykset ovat liitettynä komission vaikutusarvioon. Samaan aikaan ja julkisen kuulemisen kanssa rinnakkain Intia ja Brasilia nostivat EUta vastaan kaksi juttua aiemman kappajärjestössä, jotka liittyvät intialaisten generisten lääkkeiden pidettämiseen tullissa. Ne olivat transitoliikenteessä Euroopan kautta matkalla useampaan kehittyvään maahan, kuten Brasiliaan. Tämä tapahtui Hollannissa ja tämä perustui nykylainsäädännön tulkintaan. Eli asetuksen 1386, jonka mukaan transitolääkkeisiin pitäisi suhtautua niin kuin Hollannissa käytettäviin. Tämä on niin sanottu valmistamiseen liittyvä fiktio. Otan huomioon, että Hollannissa oli patentteja, mutta ei Intiassa tai Brasiliassa. Nämä lähetykset pysäytettiin tai, ja lääkkeet tuhotettiin, äh, palautettiin omistajalle pitkään, pitkään säilytyksen jälkeen tai palautettiin Intiaan ja Intia nosti TRIPS-sopimuksen alaisen jutun, joka liittyy siihen, että tämä oli patenttiriita, joka ylitti normaalit patenttilainsäädännön ulottuvuuden. Se, että tässä oli myöskin transitoliikenteen vapauteen liittyviä kysymyksiä. Komissiolla oli vuoropuhelua Brasilian ja Intian kanssa, ja Intian kanssa olemme vuoropuhelun kautta päässeet yhteiseen ymmärrykseen Äh, intellektuaalisen omaisuuden rajavalvonnasta. Komissio on siitä heijastelemaan näitä periaatteita komission ehdotuksessa ja korvaamaan nykyasetuksen ja luonnotaan tämmöistä tällaista pehmeitä lainsäädäntöohjausta ää, äh, sille kaudelle, joka kestää sopimukseen täytäntöönpanoon. Ja Intet on vastikkeeksi luvannut, että se ei nosta juttua VTOn paneelissa ennen kuin lainsäädäntö on hyväksytty. Tässä on kirjeitä komission ja Intiaan ka- kauppaministeriön välillä. Ja ne heijastavat tätä yhteisymmärrykseen ydinperiaatetta, että lääkkeet, jotka kulkevat EUn kautta, ja jos niihin liittyy joku patentti EUssa, ei sisällä riittävästi per, perusteita tulliviranomaisille missään maassa epäillä, että nämä tuotteet rikkovat patenttioikeuksia. Mutta tilanne, jossa lääkkeet ovat transitoliikenteessä EUn kautta, ja jos on näyttöä, joka tullin mielestä on riittävää oikeuttamaan sen oletukseen, että tästä liikenteen tuotemäärästä osa tulee EU-markkinoille, silloin tuli voi lähteä sitä oletuksesta, että lääkkeet rikkovat EUn voimassa olevia patentteja. eu tuomioistunta on pyydetty myöskin antamaan päätöksiä lääkkeiden transitoliikenteestä Euroopassa. Ja niin kauan kuin juttuja on avoimena tuomioistuimessa on välttämätöntä, että selkeytetään, miten EUn IPR-lainsäädäntö pätee transitoliikenteeseen. Tavoitteella on kolme tavoitetta. Ensinnäkin halutaan vahvistaa tullien kykyä valvoa immateriaalioikeuksia taaten legitimien kaupankäyjien oikeudet. Toisekseen täytyy suitsia pienten internetissä myytävien hiperrikkovien tuotteiden virtaa ja selkeyttää myöskin lisätä oikeusvarmuutta tulliin roolista transitokuljetusten suhteen, mitä myöten myöskin ratkaistaan kiistat Intian ja Brasilian kanssa. Näin kuitenkaan sulkematta pois mitään EUn vastaisia toimia IPR-määrittelystä tai valvonnasta. Toimintamme on myös osa tätä laajempaa strategiaa, joka heijastuu komission tiedonnoissa A Single Market for Intellectual Property Rights 23.5.2011. Ja tämä sama pätee myös Single Market Actiin. Ja halusin myös sanoa, että ehdotus heijastaa komission antamaa etusijaa IPRn suojelulla EU-ssa – Tämä on ensimmäinen Single Market Actin äh, täytäntöönpanoa ja toteutumassa vuonna 2012. Ja tämä on erittäin tärkeää EU-maille. Tämä on Puolan prioriteetti, joka järjestää korkean tason konferenssin Krakovassa ensi viikolla teollisuus- ja tekijänoikeuksien valvonnasta. Ja tämä on myös tärkeää VTO-kiistan ratkaisemiseksi. Komissio siis toivoo, että parlamentti ja neuvosto hyväksyvät, neuvosto hyväksyvät tämän ehdotuksen mahdollisimman aikaisin 2012. Ja nyt annan puheenvuoron Rova Sedrille. I would like now to... Kiitos. Minä haluaisin nyt esitellä teille, kuten sanoitte, herra puheenjohtaja, strategisen ajattelun, jota komissio on harjoittanut valmistellessaan ehdotusta ja myöskin vaikutusarvion sisällön. Kuten kollegani totesi, komissio ehdottaa, että korvataan olemassa oleva neuvoston asetus 1383-2003, joka koskee tullitoimintaa, joka kohdistuu sellaisiin tavaroihin, jotka, joiden epäillään loukkaavan teollisten oikeuksia ja toimiin, jotka, joihin ryhdytään, mikäli rikkomuksia on tapahtunut. Ennen kuin siirryn sisältöpuoleen, kerron hieman taustaa. Mitä tulli teki pistäkseen täytäntöön teollisia tekinoikeuksia. Ensinnäkin käytetään riskiarviointia hyväksi, jotta voidaan tunnistaa epäilyttävät lähetykset, varsinkin silloin kun on kyse teollisista rikkomuksista. Sitten tarkistetaan nämä tavarat, tutkitaan onko rikkomuksia tapahtunut, tehdään yhteistyötä oikeuksenhaltijoiden kanssa ja annetaan myöskin tietoa siitä, että oikeuksia mahdollisesti on loukattu Lisäksi täytyy varmistaa, että kaikkien legitiimien kaupankävijöiden intressit otetaan huomioon. Toiminta rajoittuu siihen, että tunnistetaan ja pysäytetään tällaiset lähetykset. Tarkoituksena on myöskin helpottaa näiden väärännettyjen tavaroiden tuhoamisessa. Tässä joitakin lukuja Tullin toiminnasta. Täällä nähdään, kuinka monta rikkomusta on rekisteröity minäkin vuonna. Ja tässä nähdään, miten suuri hyppäys on ollut vuosien 2009-2090 välillä. Noin 80 000 rekisteröityä tapausta oli yhden vuoden aikana vuonna 2010. Tässä nähdään, kuinka tullin pysäyttämien tavaraerien määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Miksi tämä muutos on tapahtunut ja miksi muutoksia tarvitaan? Kuten sanoin, neuvosto antoi päätöslauselman, joka koski kaiken kattavaa eurooppalaista piratismin estävää toimintaa vuonna 2008. Samalla päätettiin tarkastella olemassa olevaa lainsäädäntöä. Me tarkastelimme lainsäädäntöä ja valmistelimme, tai valmistimme vaikutusarvion ja kävimme julkisia kuulemisia. Tähän kaikkeen on useita syitä. Yksi syistä on se, että väärännettyjen tavaroiden määrä tai kaupan määrä on kasvanut jatkuvasti. Volyymit ovat kasvaneet ja myöskin teollinen maailmanlaajuinen ulottuvuus on kasvanut teollisten tekijäoikeuksien rikkomusten piirin kuuluvien tavaroiden osalta. Tuotteiden määrä on lisääntynyt myöskin aiemmin lähinnä väärennettiin luksustuotteita, mutta tänä päivänä kaiken tyyppisiä tuotteita väärennetään ja kopioidaan. Yhä enemmän on tuotteita, on tällaisia tuotteita kuluttajien käsissä jokapäiväisessä käytössä. Oikeudet, joita loukataan, niidenkin piirissä on tapahtunut kasvua. Vähän useampia oikeuksia on loukattu. Perinteisesti näitä tavarata on pysäytetty laivaliikenteessä ja lentoliikenteessä, mutta tänä päivänä yhä useampia postilähetyksiä pysäytetään, joiden epäillään sisältävän väärentyjä tuotteita vuonna 2010. Miltei puolet tapauksista oli sellaisia, että kyse oli postilähetyksestä. Olemme tuoneet kopioita erisistä tullitoiminta vuosikertomuksesta. Tämä on raportti vuotta 2010. Komissio sai sen valmiiksi heinäkuussa. Tarvitaan myöskin oikeudellista selkeyttä menettelyihin, jotta voidaan vahvistaa, että teos- ja oikeuksien suoja on korkealla tasolla ilman, että legitiimi kaupankäynti tästä häiriintyy tai oikeuksien haltijoiden oikeuksia loukataan. Vaikutusarvioista sitten. Lähtökohtamme on, että ensin teimme laajamittaisen tutkimuksen, joka kohdistui väärennöksiä koskevaan kirjallisuuteen. Haluaisimme tietää, kuinka suurimittaisesta toiminnasta on kyse ja kuinka paljon tarvisia vaikutuksia tällä on. Hyvin monia tutkimuksia on jo tehty, mutta luotettavaa tietoa on vain kovin vähän, koska tutkimusten menetelmät ovat erilaisia, joten tutkimuksessa on hyvin vaikea vertailla keskenään ja hyvin vaikea on saada kokonaisvaltaista selkeää kuvaa laittamasta toiminnasta. Tarkastelimme kaikkia näitä tutkimuksia ja yksi kuuluisampia on tietystikin OECDn tekemä tutkimus vuodelta 2007. Se ajantasastettiin vuonna 2009 Counterfeiting in International Trade oli tämän raportin nimi. OECD havaitsi, kuinka vaikeaa oli tuollankin löytää luotettavaa tietoa. Euroopan väärennösten ja piratismin vastainen keskus on nyt puuttunut tähän asiaan. Ja se on ryhtynyt tekemään työtä kehittääkseen parempaa metodologiaa, että voidaan käyttää väärennettyjen tuotteiden määrää ja niiden väärennösten taloudellista vaikutusta Euroopassa. Tämän tiedon pohjalta voidaan havaita kolme eri suuntausta, trendiä. Kuten totesin aiemmin, kauppa väärentyillä tuotteilla kasvaa kasvamistaan. Voidaan havaita, kuinka paljon rahaa yritykset käyttävät teollisen tekijänoikeuksiensa suojamiseen. Tulli pysäyttää lähetyksiä, joita epäillään väärentyiksi, ja näiden määrä kasvoi voimakkaasti viime vuosina. Ja kolmas trendi on uusi leviämistapa väännetylle tuotteille ja tämä on internet. Tästä voidaan havaita, että tilanne tulee vain huononemaan, ellei välittömästi ryhtyä toimiin, varsinkin EUn ulkorajoilla. Meillä on myöskin tiettyjä rajoitteita toimissamme. Rajoitteita, jotka estävät meitä toimimasta tehokkaasti. Ensimmäinen rajoite on se, että nyt on jo olemassa lainsäädäntöä vuodesta 2000, vuodesta 1986 lähtien ollut lainsäädäntöä. Joiltakin osin lainsäädäntö toimii hyvin, joten mukautukset ovat sikäli rajoitettuja. Toinen rajoitus on, ovat kansainväliset velvoitteet, joita meillä on. Kuten tiedätte, rajavalvontatoimet teollisen tekijänoikeuksien suojamiseksi on otettu mukaan TRIPS-sopimukseen, joka on VTOn alainen teollisia tekijänoikeuksia koskeva sopimus. Lisäksi täytyy ottaa huomioon EUn politiikka, joka koskee kaupan helpottamista ja teollisuuden oikeuksien suojelmista. Kuten kollegani totesi, viime vuonna kuulimme eri osapuolia. Esitimme tuossa yhteydessä kuusi kysymystä saadakseni selville, miten eri osapuolien, osapuolten mielestä pitäisi paremmin rajoja valvoa tekijän teollisten oikeuksien nimissä ilman, että vaikeutetaan kauppaa. Toisaalta kysyttiin, missä tapauksessa tullin täytyy puuttua peliin, mukaan luettuna transit, liikenteeseen liittyvät ongelmat. Kolmanneksi tarkastelimme asetuksen soveltamisalaa ja erityyppisiä oikeuksia, jotka ovat katettuina. Onko tämä oikeuksien luettelo riittävä vai pitäisikö asetuksen soveltamisalaa kenties laajentaa? Kysymme myöskin eri osapuolilta, pitäisikö pitää kiinni olemassa olevista poikkeuksista, jotka liittyvät harmaaseen kauppaan, rinnakkaiskauppaan, matkustajien oikeuksiin ja niin poispäin. Lisäksi pohdimme menettelyiden yksinkertaistamista silloin, kun on kyse pienistä lähetyksistä, ja lopuksi tarkastelemme kustannuskysymyksiä. Saimme 89 vastausta eri oikeuksien haltijoilta liikenteenharjoittajilta, lakimiehiltä, akateemikolta, kansaisjärjestöiltä, julkisilta viran kansalaisiltakin. Kaikki nämä vastaukset otettiin huomioon silloin, kun analysoitiin niitä kysymyksiä, joita neuvosto meitä pyysi analysoimaan, ja pohdimme kolmea eri ongelmaa lähinnä. Ensimmäinen ongelma on siinä, että kaikkia teollisia tekijänoikeuksia ei suojata rajavalvonnan yhteydessä esimerkiksi puolijohdin puolijohtimet, kaupalliset tavaramerkit ja niin poispäin. Jotkut oikeudet, jotka ovat katettuna asetuksessa, on suljettu pois tullitoiminnan piiristä. Laiton paralleelikauppa esimerkiksi ei kuulu tähän tullin toiminnan piiriin. Kaikki nämä eri oikeudet ja oikeuksien rikkomukset tulivat ilmi eri osapuolten vastauksesta yritysten puolelta havaittiin, että yritykset maksavat hyvin suuria summia pitäkseen kiinni oikeuksistaan sitten, kun tuotteet on tuotu yhtenä markkinoille. Yritysten kannalta olisi kätevämpää ja taakka olisi pienempi, mikäli tulli voisi toimia jo ulkorajalla näiden oikeuksien suojamiseksi. Tähän on pohdittu kolmea eri ratkaisumallia. Ensimmäinen vaihtoehto on olla tekemättä yhtään mitään ja tilanne, tilanne olisi silloin muuttumaton ja kustannukset edelleenkin yritysten kontolla olisivat kovin suuret ja EUn täytäntöönpano lainsäädännön osalta ei paranisi. Pohdimme myöskin ei-lainsäädännöllisiä keinoja, mutta katsoimme, että täten emme voi muuttaa lainsäädännön soveltamisalaa, joten kolmas vaihtoehto olikin ehdottaa lainsäädäntötoimia, jotta voitaisiin mukauttaa asetuksen soveltamisalaa. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin laajennettaisiin pelkästään soveltamisalaa koskemaan teos- ja tekinoikeuksien rikkomuksia, jotka ovat katettuina jo asetuksessa, esimerkiksi kau- tavaramerkit tai laiton paralleelikauppa. Tai sitten voidaan luoda kaupankäyjille erilaisia esteitä, pelokkeita, jotta ne eivät kaupankäyt eivät toisi laittamia tuotteita markkinoille. Emme halua tuoda liikaa hallinnosta taakkaa kenenkään kontolle. Tänä päivänä tämä tieto on joko salaista tai sitä on vaikeaa saada. Toinen vaihtoehto oli laajentaa kaikkien rikkomusten osalta soveltamisalaa asetuksessa. Lisäksi katsottiin, että kaikki suojatuutta teollisetkin oikeukset, jotka ovat muuten katettuna, mutta eivät ole mukana asetuksessa, pitäisi saada mukana asetuksen. Ja kun tarkastelemme lisää oikeuksia, katsoimme, että tämä millään tavalla radikaalisti muuttaisi tullitoimintaa, tullin interventiota, koska nyt havaitaan jo, että 90 prosenttia tullin interventioista kohdistuu piraattituotteisiin ja kopioihin Nämä ovat selkeästi selkeitä rikkomuksia, joita on helppo arvioida, mutta mikäli asetuksen soveltamisala laitetaan koskemaan kaikkia näitä oikeuksia, tämä muodostaa sen, että oikeuksien haltijat pystyvät parempaa suojaa saamaan oikeuksilleen sen sijaan, että tuo tulli vapauttaa tuotteita, jo, joissakin tapauksissa, koska tulli ei voi puuttua kaiken tyyppisiin rikkomuksiin. Teimme sellaisen johtopäätöksen, että saamme parempaa teollisuus- ja tekijänoikeuksien suojaa ja täytäntöönpanoa eu mikäli helpotetaan myöskin oikeuksien haltijoiden tehtävää sen sijaan, että ryhdytään jahtaamaan näitä tavaroita sisämarkkinoilla eri kaupoista esimerkiksi kun rajalle on tullut yksi lähetys, niin tavarat leviävät usean kauppaan, usean liikkeeseen, ja niin jälkeen on hankalaa. Vaikutusarviosta havaittiin, että myöskin hallinnolliset menettelyt, jotka nyt ovat käytössä, ovat erittäin raskaata lainsäädännön vuoksi. Ne ovat raskaita tullin kannalta ja myöskin oikeuksien haltijoiden kannalta. Joten tarkastelemme kahta erityiskysymystä. Ensinnäkin yksinkertaistetut menettelyt Asetuksessa nyt on vapaaehtoinen menettely käytössä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki jäsenvaltiot eivät noudata menettelyitä. Tämä jo johtaa siihen, että tavarat saattavat päästä seuran lävitse ilmatta minkälaisia oikeudellisia menettelyitä, joihinka oikeuksien haltija voi ryhtyä. On havaittu, että puolet tapauksista, jotka liittyvät tullin pidättämiin tai pysäyttämiin lähetyksiin, on sellaisia, jotka kuuluvat yksinkertaistetun menettelyn piiriin, ja voidaan havaita, että on tarpeellista varmistaa, että vanhoissakin jäsenvaltioissa tehdään pakollisiksi nämä toimet. Toinen seikka, jota tarkasteltiin, on tavaroiden myynti internetin kautta. Kuten sanoin, 50 000 lähetystä pysäytettiin viime vuonna ja katsoimme, että on tarpeellista helpottaa hallinnollista menettelyä näiden tapausten yhteydessä, koska yleensä on kyse pienistä lähetyksistä, parin tavaran lähetyksistä. Tässä on taas kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin voidaan olla tekemättä mitään. Tämä tarkoittaa sitä, että tilanne vain heikkenee pienten lähetysten osalta siinä määrin, että tuli todennäköisesti ei pysty käsittelemään koko tätä volyymiä, ja silloin teollisia tekijänoikeuksia ei enää suojata Euroopassa näiden tavaroiden osalta. Mutta mikäli emme tee mitään, annamme kilpailu edun yrityksille, jotka toimivat EUn ulkopuolella, koska silloin ei voida ryhtyä ylipäänsä mihinkään toimiin näitä yrityksiä vastaan. Ja nämä yritykset voivat lähettää tavaroita ulkomailta käsin EU-markkinoille. Mutta mikä yritys toimii EUsta käsin, se on silloin meidän valvonnassamme. Mikäli emme tee mitään, tavaroiden pysäyttämisen kustannukset koituvat oikeuksien haltijoiden kontolle. Ja suurin taakka on niiden kontolla. Nämä vaikutukset tulevat siitä, että ei tehdä mitään. Toinen vaihtoehto on ehdottaa lainsäädäntötoimia. Tämä koostuisi siitä, että yksinkertaistettaisiin menettelyitä ja näistä yksinkertaistetuista menettelyistä tehtäisiin pakollisia kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä auttaisi harmonisoimaan tilannetta EU-ssa. Kaikki oikeuksien haltijat ja kaupan käyjät tästä hyötyisivät. Tämä vähentäisi myöskin hallinnollista taakkaa, joka koituu näiden tavaroiden lähetysten pysäyttämisestä ja oikeusmenettelyistä tänä päivänä. Näin ei ole asenlaita. Kun on kyse pienistä lähetyksistä, kuten totesin, halusimme hyvinkin paljon yksinkertaistaa menettelyitä, että hallinnon taakka tullin puolella vähenisi. Mikäli on kyse täysin selkeästä tapauksesta ja on selvää, että tavara on väärennetty, silloin tullin ei tarvitse ottaa yhteyttä oikeuden haltijan, vaan pikemminkin tavaran omistajan ja kysyä tältä henkilöltä, onko hänellä, onko, suostuuko hän siihen, että tavara tuhotaan ja tästä ei tule mitään rangaistusta, mikäli tavaratodellakin tuhotaan. Tämä tehdään ilman, että kuluttajaa kriminalisoidaan, koska kuluttaja usein toimii hyvässä uskossa, joten hänelle täytyy antaa ainakin mahdollisuus luopua tästä tavarasta ilman, että hänelle tulee tästä mitään seuraamuksia. Mitä EUn sisäisen kauppaan tulee tarkastajan vaihtoehto, että lainsäädäntöä ei laadettaisi, mutta Mikäli ryhdytään muihin toimiin, silloin pitkät menettelyt edelleenkin säilyvät ja taakka ei kevene. Lopuksi tarkastelemme vielä kolmatta ongelmaa, joka on se, että tietyt hallinnolliset menettelyt ja niiden aspektit voidaan tulkita sellaisella tavalla, että tässä toimitaan epäsuhtaisesti eri legitiimien osatekijöiden kannalta katsottuna. Kun pistämme täytäntöön ja tekijänoikeuksia, täytyy tarkastella menettelyitä, joita saatetaan pitää sellaisena, että ne eivät ole reiluja näiden laillisten kaupankäyjien kannalta. Kuten selitän teille aiemmin, yksi tosiasia on, että menetet saattavat vaikuttaa esimerkiksi lääkkeiden sujuvaan kauppaan EUn alueella. Taas kolme vaihtoehtoa, se ei tehdä mitään, mikä tarkoittaa sitä, että riito ei voida ratkaista ja epäselvyys edelleenkin valitsee. Ja EUn politiikka, joka koskee lääkkeiden pääsyä markkinoille, on silloin vaarassa. Toinen vaihtoehto ovat ei-lainsäädännölliset toimet, eli jonkinlaiset suuntaviivat, jotka helpottavat tulkitsemaan lainsäädäntöä, mutta katsoimme, että tämä ei välttämättä riitä pääsemään eroon näistä ongelmista, joita on ollut riitojen kanssa VTOssa. Kolmas vaihtoehto on lainsäädännön laatiminen. Tällä päästäisiin epäselvyydestä eroon nykylainsäädännön osalta. Tämä varmistaisi, että lääkkeiden laillinen kauppa ei esty. Katsomme, että tällä vaihtoehdolla voitaisiin ratkaista myöskin kiistat VTOn piirissä. Tarkastamme myöskin muita ongelmia, esimerkiksi oikeutta tulla kuulluksi. Yleinen periaate EUn ja jäsenvaltioiden laissa on se, että nykyinen asetus edellyttää sitä, että kaikilla on oikeus tulla kuulluksi. Ja täytyy selventää, miten nämä oikeudet soveltuvat silloin, kun on kyse tullin toiminnasta ja siitä, että tulli pysäyttää tavaralähetyksiä. Kaikilla täytyy olla oikeus tulla kuulluksi ja esittää oma näkemyksensä asiasta. Lopuksi tarkastelemme sitä tapaa, jolla voidaan selkeyttää menettelyitä silloin, kun on kyse yksinkertaistetuista menettelyistä ja niiden soveltamisalasta. Mikäli tuli päättää tuhota tavaratta yksinkertaistetun menettelyn valossa, silloin osapuolilla täytyy olla mahdollisuus ottaa kantaa. Tässä on kaksi vaihtoehtoa, ei tehdä mitään nykymenettelyille – silloin epäselvä tilanne säilyy, tai sitten ryhdytään lainsäädäntötoimiin, joilla voidaan selventää sääntöjä ja varmistaa legitiimien kaupankäyjien oikeudet. Tässä oikeastaan kaikki vaikutusarvioista, eri ongelmista ja vaihtoehdoista ja niistä vaikutuksista, joita me tarkastelimme. Esityksen loppuosa liittyy enemmänkin meidän ehdotukseemme. En nyt käy sitä yksityiskohtaisesti lävitse tässä vaiheessa. Te voitte itse tarkastella näitä viimeisiä kaavakuvia, jotka pitävät sisällään yhteenvedon kaikista näistä seikoista, jotka ei minä mainitsin, ja ne tuotu mukaan komission ehdotukseen. Lisäksi helpottaakseni teitä, kun te yritte, yritätte ymmärtää ehdotusta, täällä on myöskin kuvaus eri luvuista, joita tulee mukaan ehdotukseen, mutta uskon, että meillä on jossakin toisessa yhteydessä vielä mahdollisuus esitellä teille tämä puoli tarkemmin. Tänään kerron ehkä yleisemmällä tasolla tästä vaikutusarviosta ja siihen liittyvistä ongelmista. Kiitos. Well, thank you first very, very Kiitoksia paljon teille molemmille siitä, että kerrotte meille taustaa. Tämä on erittäin tärkeää tietoa, koska ennen kuin ryhdymme tekemään mitään ehdotuksia, täytyy tuntea tausta ja tarinan historia myöskin. Mainitsitte myöskin kansainvälisen ulottuvuuden, jota täytyy ehkä hieman työstää. Tehän viittasitte täällä VTOn, VTOn piirissä tehtyihin valituksiin tai kanteluihin. No, me olemme erittäin herkällä korvalla suhtautuneet aina tämän tyyppisiin kiistoihin, ja meillä on muutakin aineistoa tueksi työllemme. Nyt aion antaa kenties jäsenille tilaisuuden kommentoida ja esittää myöskin kysymyksiä. Ensimmäisen puheenvuoron saa esittelee herra Kroitsaman ja uskoakseni kaikki muutkin ryhmät ovat täällä edustettuina. Le Grip ainakin, Charles de Mose, Ryle ja minä itsekin ehkä puhun oman ryhmäni nimessä. Mutta Jürgen Kreutzmann ensimmäisenä, ole hyvä. Kiitoksia paljon. Rova kollega Charles de Mose olin viitannut näihin kysymyksiin. Minä olen aina tukenut häntä täysin. Hän on peräänkuuluttanut markkinavalvontaa. Tämä on osa markkinavalvontaa, tämä keskustelu. Ja kun tarkastelee tätä kertomusta, sieltä nähdään, kuinka dramaattisesti vuodesta 2009-2010 on tapahtunut hyvin paljon kehitystä, eli 80 000 tapa, tapausta vuonna 2010 ja että todetaan, miten suuri määrä näistä väärentäistä tavaroista tulee Kiinasta esimerkiksi. Ja sitten kun tarkastetaan tavaran arvoa, niin 75 prosenttia on kiinalaisia ja Intiasta, niin ikään tuli hyvin määrän väärentyjä tavaroita. Minua kiinnostaa sivun 13 tiedot. Sieltä havaitaan, kuinka jäsenvaltiot ovat sijoittuneet tässä taulukossa. Siltä havaitaan, että Saksa ja Iso-Britannia ovat kärkipäässä ja mikä tarkastellaan joitakin maita tai jotakin tavaroita, joiden suhteen valvonta on tiukkaa, niin meillähän oli, oli pilottihanke, joka liittyy markkinavalvontaan ja vahvistettuun yhteistyöhön. Ja tehokkuuden parantaisiin pyrittiin tuolla pilottiohjelmalla. Tämä on erittäin tärkeää toimintaa. Te tiedätte, että markkinavalvonta on asia, josta tulli yhdessä jäsenvaltioiden kanssa on vastuussa. Meidän pitäisi voimakkaasti sitoutua näihin tehtäviin ja mielenkiintoista on myöskin Kreikan tapaus, kun tarkastellaan näitä artikkeleita veterinääritilastojen valossa. Tästä hieman saa kyllä kuvaa siitä, mistä kenkä puristaa. Oli erittäin hyödyllistä, että komissio nyt on ryhtynyt laatimaan asetusta, ei niinkään direktiiviä. Olemme myöskin pyytäneet, että saataisiin marraskuussa kuuleminen järjestettyä asiasta. Ehkä yksityiskohtien tasolla on vielä ongelmia. Mitä se kuulla eri osapuolia ja kysyä, missä ongelmia vielä piilee? Ja eri osapuolet pitäisikin kutsua tuon kuulemiseen, eri osapuolten edustajia. Meillä on vielä aikaa ennen kuulemista. Kun lukee tämän asetusehdotuksen, siinä viitataan siihen, että oikeuksien haltijoille, haltijoihin täytyy ottaa yhteyttä, mikäli tuli on keksinyt jotakin epäilyttävää, jotta voidaan ryhtyä näiden tavaroiden tuhoamiseen. Ja voidaan kysyäkin, onko tämä aina toiminut, koska joskus äh, näiden väärännettyjen tuotteiden tuhoamisen kustannukset ovat suuret, suuremmat kuin tuotteiden tuominen markkinoille. Tietystikin äh, kun kiinnostat valtavasti tavaraa, niiden tuhoaminen ei ole kovinkaan halpaa. Komissio on tehnyt ehdotuksensa, jonka mukaisesti kun on kyse pienistä tavaramääristä, ne voidaan tuhota suuremmitta ilman suurempaa meteliä, mutta usein tapaus on, että kun internetissä tilaa tavaraa, silloin ihmiseltä pelotetaan tämän tavaran hinta heti luottokortilta mutta sitten tavara koskaan tulekaan perille, niin tässä täytyy muistaa myöskin kuluttajien oikeudet. että Tietystikin pieni ihminen, pieni asiakas ansaitsee tarvittavaa suojaa. Tässä voidaan esittää jotakin kysymysmerkkejä. Tää todettiin, että tulliviranomaiset voivat ryhtyä välittömästi toimeen, mikäli teollistenkin oikeuksien loukkaaminen on päivän selvää, eikä mitään epäilystäkään, epäilystäkään siitä, etteikö näissä tapahtunut mikäli kyse esimerkiksi puolijohtimista ja tämän tyyppisistä. Täytyy tietenkin voida varmistaa, että omaisuuden haltijalla on tiettyjä oikeuksia ja että legitiimiä kauppaa ei estetä tai haitata. Geneeriset tuotteet ja niihin liittyvistä ongelmista jo kuulimme. Teostekin oikeuksia loukataan silloinkin. Ja mikäli tavarat tulevat sisämarkkinoille, kyse on merkittävästä toiminnasta talouden kannalta, mutta kun on kyse pienistä lähetyksistä, tullilla pitäisi olla oikeus tuhota ne ilman, että oikeudenhaltijan tai tavaranhaltijan otetaan edes yhteyttä. Joten johtopäätöksen omaisesti voitaisiin, voisin sanoa, että meidän täytyy vielä jostakin yksityiskohtista keskustella nyt tämä on todellakin tarpeellista ja hyödyllistä, koska tavaroiden määrä vain kasvaa väärennettyjen tavaroiden ja komissio on katsonut, että asetuksen uudistaminen on tarpeen. Kuulemisessa tulemme keskustelemaan vielä tarkemmin siitä, missä vielä on ongelmia ja missä suhteessa voidaan parantaa komission ehdotusta myöskin siten, että kuluttajien oikeuksia pidetään silmällä koska ei kuluttajan suojaa, kuluttajan suojaa saa vesittää teollisen tekinoikeuksien suojaamisen kustannuksella. Täytyy tarkastella, missä loukkauksia kaikkein eniten on. Täällä on hienoja tilastoja tässä tekstissä mukana. Ja voidaan havaita, että esimerkiksi hyvin paljon tu- tupakkaa ja savukkeita väärennetään, mutta lelut, vaatteet ja niin poispäin ovat niin ikään suuren mittaluokan väärennystoimintaa mukaan luettuna käsilaukut se, mitä nyt on tehty, on toiminut hyvin ja meidän täytyy keskustella, miten jatkossa tehdään. Tämä on tyypillinen kuluttajansuojan keskustelun piiriin kuuluva asia, mutta kyse ei ole pelkästään kuluttajansuojasta, vaan myöskin yrittäjien eduista ja kaupankäyjien edusta. Tietystikin, mikäli tuottaa korkealaatuisia tavaroita ja käyttää hyvin paljon rahaa tuotekehittelyyn, niin silloin te, näitä oikeuksia, tietystikin oikeuksia täytyy suojata. Mitä täytyy pohtia myöskin sitä, miten toimitaan, kun joku ihminen käy ulkomailla lomamatkalla ja tulee kotinsa väärentyn käsilaukun kanssa. Voidaanko tällaisiin suhtautua laupeasti vai ei? Koska kuluttaja ei välttämättä tiedä, että on saanut väärennetyn tuotteen.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 Ich habe auch ein paar Fragen an die Kommission. Minulla olisi muutama kysymys esitettävänä komissiolle. Te mainitsitte kolme ongelmaa. Ensinnä, jos jotkut, joissakin maissa ei ole tätä asetusta voimassa. Mitkä ovat sen teollistekijäoikeudet, jotka eivät ole tämän asetuksen kattamina, kattamia? Ja toinen kysymys liittyy Rova Chaldemosen kysymykseen, jos laajennetaan sovellusalaa. Eh, ei ole enempää henkilökuntaa käytettävissä, henkilöstöä käytettävissä. Onko tässä mitään mieltä? Se oli toinen kysymykseni. Sitten kolmas. Minä katselin tilastotietojanne ja joskus te sanotte ihan muuta. Mitä tämä tarkoittaa nämä kohta muut? Tai nämä muut? Mistä muista tuotteista on kysymys? Kolmanneksi te sanotte, että haluatte sisällyttää paralleellisen kaupan siihen, mikä ei ole vielä sisällytetty tähän. Mutta siihen, sehän tarkoittaa aika suuria summia. Se erityisesti lääkeaineiden, lääkkeiden kauppaa. Miksi se pitäisi saada nyt katetuksi? Mitä se oli, miksi se oli aikaisemmin ollut tämän asetuksen piirissä? Tässä kaikki, kiitos. Uh, yes, well, thank you very much. Uh, just, uh, some... Kiitos. Lisään pari näkökohtaa siihen, mitä kollegat sanoivat. Yksi alue, jota meidän olisi hyvä ymmärtää, ja jatkan tässä siitä, mitä Rova Ryyli sanoi. Voisitko vähän painot selittää meille, millä alueella sovellusalaa on laajennettu. Kun emme ole aikaisemman äh, lainsäädännön kanssa työskennelleet, niin olisi hyvä, jos selittäisitte meille tuon tärkeän alueen. Yksi syy, mitä painotetaan, että IPR-piirteet ovat muuttuneet ja myös nämä maantieteelliset alkuperänimitykset ovat osa ongelmatiikkaa. Olisiko tällä joku kaavio tai muu keino, jolla auttaa sitä meitä ymmärtämään yksityiskohtia? Haluaisin myös kuulla, ja tämä liittyy kokemukseemme valiokuntana, Amsterdamissa, taisi olla Antwerpenissäkin, olen ollut Felix Chaossa, olemme käyneet Shanghaissa – oli kiinnostavaa nähdä, minkälaisia väärinnyksiä Shanghain viranomaiset olivat takavarikoineet. Kysymys on olennaisesti riskin arviointivälineestä tästä ennakoivasta informaatiosta, jonka pohjalta arvioida, mitä lähetyksiä purkaa. Onko tässä mitään tekijöitä, jotka auttavat viranomaisia keräämään tai vaatimaan informaatiota, joka helpottaa riskinarviointia? Ja valikuntana käydessämme Intiassakin me olemme maailmaa matkanneet tämän asian perässä. Joka kerta viranomaiset puhuvat meille riskinarviointi työvälineistä, sitä miten tärkeää on saada etukäteistietoa, jolla kohdistaa lähetyksiä kun konttimäärät ovat valtavat. Ja katselin tästä uudesta asetuksesta kohtia, jotka auttaisivat viranomaisia saamaan tietoa tai saamaan oikeuksia saada tietoa tavaran huolitsijoilta. Sitten on kysymys informaatiosta sen jälkeen, kun takavarikko on tehty. Joidenkin tavaramerkkien omistajat ovat paljon päättäväisempiä ja sikkeämpiä tiedon tarjoamisessa ja niillä oli paljon ajankohtaisempaa tietoa. Näissä tapauksissa viranomaisilla oli parempaa tietoa siitä, mitä eriä tuhota. Oliko teillä jotain uusia määräyksiä tiedon jakamisesta tai tiedottamisesta? Joskus tullilla oli vaikeuksia saada tietyssä ajassa lupaa tuoda lähetys. Sitten on kysymys, kuka maksaa tuhoamisesta, jos kukaan ei anna sille lupaa. Nämä ovat käytännön asioita, tällaisia asioita meillä on raportoitu. Ja teidän esityksessä oli aika hankala löytää yhteys kentän huolenaiheiden ja teidän esityksen välillä. Entä voisitko valaista meitä vähän näissä kysymyksissä? Haluatko joku muu puhua ennen kuin pyydän komissiota reagoimaan? Kukahan teiltä puhuu ensiksi. Thank you very much for um, all these. Kiitoksia näistä relevanteista kysymyksistä. Olette ymmärtäneet meidän kohtaamaan ongelmatiikkaan. Vastaisin ensiksi Kratzmannille. Me odotamme yksityiskohtaista keskustelua teidän kanssa. Karata kopioit. Mitä tulee siihen, että me alleviivaisimme muutoksia, niin me olemme kyllä käytettävissänne kaiken pyytämänne tiedon suhteen. Yritysten etu on tässä paljolti työmme taustalla ja ymmärrämme Sademoisen kommentit, että kuulut, ymmärrän Sademoisen kommentin, että kuluttajalla on vapaus ostaa tuotteita, internetistä hänellä on oikeus saada tuotteet toimitettua, mutta hänen samanaikaisesti hänen turvallisuutensa ja terveytensä on pelissä. Ja joskus kuluttaja petetään, koska he eivät saa aitoa tavaraa, vaikka ne niin luulevatkin. Kuten sanoin, IPRn suojamisen alkuperäinen tarkoitus on tukea innovointia ja luovuutta ja Euroopan talouden kehittämistä. Näitä yritysten ehdot ovat tässä pelissä. Ja myöskin kaup- kaupan ehdot ovat tärkeitä, sillä niilläkin on roolinsa EU:ssa. ssa Äh, ja se tietävätkö jäsenvaltiot, että niin paljon tavaraa tulee postitse? Meidän, me saamme tullihallituksilta tilastoja jatkuvasti, että ne ovat hyvin tietoisia asiasta. Ja tullihallinto pakotti meitä miettimättä postilähetyskysymystä. Näemme nyt, että se on merkittävä haaste. Ja tiedetään, että postitoimistossa ei ole paljonkaan tulliviranomaisia. Ja meillä on tämä raskas menettely, joka vaikeuttaa työtä. Joten jäsenvaltiot ovat oikein perillä tilanteesta ja toivon, että neuvosto tukee meidän ehdotuksia yksinkertaistaa tulliviranomaisten työtä. Myös, myös esille kysymyksen tullin olemassa olevat resurssit. Tämähän ei kuulu komissiolle sinänsä. Mutta herra Haaba kommentoi, että, että emme kaikkia laatikoita ja lähetyksiä voi avata. Siksi me luotamme paljon riskianalyysiin. Ja varmasti tulevaisuudessa se on tulin toiminnan ydintyötä ja taksodissa riskinhallintaan ihan nyt toimintamme ytimessä. Ja vastauksena tuohon kysymykseen lainsäädäntöehdotuksessa on joitakin tekijöitä, jotka otimme sen takaamiseksi, että tuli saa välttämättömän informaation kun oikeudenhaltijat täyttävät hakemuksensa, olemme selkeyttäneet, minkälaista tietoa niiden pitää antaa tullille. Jos ne tuottaa informaatiota, niiden täytyy kuvata tuotteensa –